kannattava ei näytä olevan, joten nämä tekstit on täten hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, edustaja Löviin on valittu Ruotsissa kehitys yhteistyöministeriksi 30. alkaen. Onneksi olkoon edustaja Lövin. Ruotsin viranomaiset ilmoittaneet minulle, että edustaja Engström tulee korvaamaan edustaja Lövinin. Seitsemän artiklan yksi kohdan mukaan parlamentti sekä myöskin neljä artiklan yksi kohdan mukaan huomioi edustaja Engströmin valinnan, joka astuu voimaan 8. lokakuuta. Tervetuloa ja kolme kaksi artiklan mukaan jokaisella edustajalla on täysivaltaiset oikeudet osallistua kokouksiimme niin kauan kunnes hänen toimivaltuutensa on selvitetty. Ja kollega Engströmin on ilmoitettava kirjallisesti, että hän ei toimi missään sellaisissa tehtävissä, jotka voisivat olla ristiriidassa hänen parlamentaarikotehtävien kanssa. Johan van Uwatfel on 11.10. valittu Belgiassa valtiovarainministeriksi. Kollega van Overtfeld, onneksi olkoon. Ja tästä johtuen neljäs, en, neljäs artiklan yksi kohdan mukaisesti tämä paikka vapautuu tästä mainitusta päivästä lähtien. Kollega Zulik on siirtynyt ALDE-ryhmästä ECR-ryhmään ja tämä tapahtui 8. lokakuuta. 2014. GUE, SD, ALDE, Vihreät, ECR ja EPP ovat ilmoittaneet,